Eh de Kaikki voivat taas asettautua paikoilleen ja ilmoitusasia heti alkuun. Useat valiokunnat ovat päättäneet käynnistää toimielinneuvottelut säännön 69c kohta 1 mukaisesti. Maanantaina 15. tammikuuta olen saanut parlamentilta pyynnön noudattaa sääntöä 69c Guelta, Aldelta, EFDDltä ja ECRltä Kyseessä on kulttuurivaliokunnan päätös käynnistää toimielinneuvottelut audiovisuaalimediapalveluiden mietinnöstä. Esittelijänä tässä Ferhajen ja Kamerevert. Kulttuurivaliokunnan äänestys järjestetään huomenna. No sitten Inta, Itre, Imko PES ja LIBE-valiokuntien päätös käynnistää toimielinneuvottelut. Tästä en ole saanut mitään äänestyspyyntöä. Näin ollen valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut. Esityslistalla seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat aiheena G7 huippukokouksen valmistelu. Välittömästi puheenvuoron saa komission jäsen Katainen. Olkaa hyvä, komission puheenvuoro. Honorable puhemies